Kollegi, kollegi. Hyvät kollegat, istuttu, istuutukaa paikoillenne. Il processo verbale e i testi approvati nella Eilisen istunnon pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko niihin huomautuksia? Il processo verbale adottato. Pöytäkirja hyväksytty. Edustaja Duran on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että teidän pöydällänne on kansio, joka koskee Lux palkintoa, elokuvapalkintoa, jonka te tulette myöntämään. Ja haluaisin muistuttaa teitä. Voisitteko kuunnella? Haluaisin muistuttaa teitä, että te voitte, teidän on äänestettävä, jotta valitaan yksi näistä kolmesta ehdokas elokuvasta. Teillä on siellä kansiossa ohjelma ehdokas elokuvista ja teillä on myös DVD vuoden 2007 voittaja elokuvasta. Se on tekstitetty 27 plus vielä ylimääräisille kielille. Ajatuksena on se, että sitä voidaan katsoa kaikkialla EU-ssa. Nyt haluaisin pyytää teitä, että kävisitte katsomassa nuo elokuvat. Voisitteko kuunnella minua? Käykää katsomassa ja äänestäkää. Se on erittäin helppoa. Siellä kansiossa kerrotaan, kuinka se tapahtuu. Voitte äänestää internetsivulla. sivulla ja elokuvat näkyvät myös television kanavalta 77. Tämä on hyvin yksinkertaista. Pyydän teitä katsomaan nämä hienot eurooppalaisia arvoja kuvaavat elokuvat. Teidän on valittava yksi, kaksi tai kolme. Teidän on otettava kantaa. Tämän parlamentin on äänestettävä selvästi. Tämä on tärkeä, tärkeä äänestys ja tarvitaan paljon ääniä. Pyydän teitä osallistumaan. Tämä on hieno aloite kansalaisaloite, joka edistää eurooppalaisia arvoja, arvoja ja eurooppalaisia elokuvatekijöitä. Teillä on vielä vii- yksi viikko aikaa, ensi viikko vielä aikaa. Luotan teihin ja kiitän puhemiestä. La de la commission äh, Kiitän äh, siis äh, kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja Doris Pakkia. Hän on paneutunut tähän asiaan. Minä ja hänen kanssaan pyydämme teitä kaikkia massiivisesti äänestämään. Ringrazio l'onorevole Duran che ci ha dato i compiti per il fine settimana. Kiitoksia Duran näistä kotitehtävistä. Viikonlopuksi varmastikin tulemme hoitamaan ne huolellisesti. Sitten siirrymme äänestämään. Esityslistan mukaisesti äänestämme edustaja Fajonin mietinnöstä kolmansien maiden kansalaiset, joita viisumin vaatimus koskee tai jotka on vapautettu sitä, siitä ulkorajoja ylittäessään.